Hilat Shalitin tapauksesta. Joo. Meillä on äh, viisi päätöslausumaesitystä. Kon Bendit Albrecht ja Bytikoferilta. Tarkistus viisi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi Nimen muuta äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 13.16 hylätty, 11 tyhjää. Sitten tarkistus 1, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 8 puolesta 45 vastaan 9 tyhjää hylätty. Sitten äh, kohtaan neljä originaaliteksti, alkuperäinen teksti äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale A jälkeen tarkistus kolme nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 14 puolesta 32 vastaan 17 tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Johdotosan kappale E, tarkistus 2, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 8 vastaan, 16 tyhjään hylätty. Sitten äänestämme päätöslauselmasta tällaisenaan äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Muutamalla tyhjällä ja vastaanilla hyväksytty. Sitten äänestämme kuudesta äänest- ehdotuksesta Meksikosta. Ja sitten on yksi yhteinen ehdotus viideltä ryhmältä. Kohta yksi, tarkistus kaksi, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Päätän äänestyksen. Hylätty kahdeksan puolesta 54 vastaan. Sitten tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme, nimenhuuta Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 7 puolesta 54 vastaan hylätty. Yksi tyhjä. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 4, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 7 puolesta 54 vastaan hylätty. Yksi tyhjä. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 6 puolesta 54 vastaan. Hylätty. Kaksi tyhjää. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Päätän äänestyksen. 7 puolesta 55 vastaan hylätty, yksi tyhjä. Sitten johdanto osan kappale J. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys ehdotus tällä, tällaisenään nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Päätän äänestyksen. 57 puolesta, kaksi vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. Sitten etelä, eh, esityslistan mukaan viisi Päätösosmerotusta Etelä-Koreasta, ei tarkistuksia. Äänestämme tekstistä tällaisenään nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 50 puolesta 4 vastaan 4 tyhjää hyväksytty. Olen saanut neuvostolta ensimmäisen käsittelyn ja myös äh, komission äh, paperit saanut. Ja parlamentilla on nyt kolme kuukautta aikaa äh, käsitellä neuvoston ja komission paperit. Aika alkaa huomisesta 12.3. lähtien. Ja mikäli mitään vastalauseita ei tule, niin eh, silloin tullaan toimimaan sen mukaisesti. En näytä kukaan vastustaa. Euroopan parlamentin eh, istunto keskeytetään. Toivotan kaikille turvallista kotimatkaa. Istunto on päättynyt. Oh, so